Kiitoksia. Sitten siirrymme äänestyksiin. Ensimmäisenä yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti äänestämme Sartorin mietinnöstä Euroopan yhteisön ja Brasilian liitotasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen. Eli äänestämme äänet puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. Sitten toinen Sartorin mietintö. EUn ja Algerian välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Anteeksi, mitä? Leenellä on puhe, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Oman ryhmäni puolesta äh, sanoisin, että seuraavassa Hefnerin mietinnössä äänestettäisiin nimenhuutoäänestyksenä. Haluaisin kernaasti tietää, että kuka mitenkin äänestää. Gibt es gegen diesen Vorschlag? Kiitoksia. Vastustaako joku tätä ehdotusta? Mikäli ei, niin menettelemme sitten näin. Eli äänestämme Hefnerin mietinnöstä neuvoston hallussa olevien muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille ja niiden käsitteleminen Euroopan parlamentissa. Äänet puolesta. Niin, tämä onkin nimenhuutoäänestys. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Sitten Karimin mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista EUn säädöskäytäntöön koskeva 18. vuosikertomus 2010. Äänestämme tästä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Kadekin mietintö. Hetkinen, siellä työjärjestyspuheenvuoro esittelijä. Hyvä puhemies, minä olen esittelijä, halusin sanoa pari sanaa. Niin, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Älkää huolestuko, kyllä te ehditte juniin ja lentokoneisiin, ei tässä nyt ole siitä kysymys, hyvät kollegat. Me tulemme äänestämään tästä minun mietinnöstäni EUn kohesiopolitiikan strategiasta Atlantin alueella. Tämän strategias myötä otetaan käyttöön tärkeät keinot, jotta saadaan dynamisuutta lisää Atlantin alueelle. Tässä on kyse tiekartasta, johon otetaan soteon teollisuuspolitiikka teollisuuspolitiikkaa, strategiset asiat Atlantin alueella. Meidän, meidän pitää auttaa meidän meriteollisuutta nostamaan päätänsä ja ottamaan mittaa tästä globalisoitumisesta. Hyvät kollegat, me olemme luoneet hyvät olosuhteet varsinaiselle Marshall-suunnitelmalle Atlantin alueella. Eurooppa tarvitsee hyvää poliittista tahtoa, jotta voidaan valmistella huomispäivän kasvua. Kiitos kollegat etukäteen. Kiitokset esittelijälle. Sitten äänestämme tästä mietinnöstä, eli EUn kohesiopolitiikan strategia Atlantin alueella. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi Martinin mietintö. Kauppaituksien poistaminen tietyiltä valtioilta. Tarkistuksia on esitetty ja ensimmäisenä tarkistus 5 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Seuraavaksi tarkistukset 1-3 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 6 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten tarkistus neljä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Sitten näin muutettu päätösasmaesitys äänet puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy nyt tarkistaa. Äänestys päättyy. Näin muutettu esitys on hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselma esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Karinsin mietintö energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitusten välisiä sopimuksia koskeva tietojenvaihtomekanismi. Ensin tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 4. Äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, voimme tarkistaa tämän, jos haluatte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi artikla 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 raukeaa näin ollen. Sitten artikla kohta 9. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 raukeaa. Sitten tarkistus 3, äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. Sitten valiokunnan tarkistus puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten ääni muutettu päätöslausuma äänen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntö, päätöslausuma, esitys ja nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli onnittelut Karinsille. Seuraavaksi Garcia Perezin mietintö. Maataloustuotteiden laatujärjestelmät. Esittelijä haluaa käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä señor presidente. Kiitos, hyvä puhemies. Ihan yksinkertaisesti vain informoidakseni teitä, mitä tulee tarkistuksen 103, joka tulee vihreiltä huolimatta siitä, että olen vaikka samaa mieltä sisällön kanssa, pyydän teitä äänestämään sitä vastaan, koska se on aivan täysin sopimuksen ulkopuolella sopimuksen, johon on päästy neuvoston kanssa. Danke für den Hinweis. Wir treten in die Kiitoksia. Sitten aloitamme äänestyksen. Tarkistus 104. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin ollen kakkosblokki raukeaa. Ja sitten tämä tarkistus 103. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi äänestämme näin muutetusta esityksestä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntö, päätöslausuma, esitys. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi Okonin mietintö, eurooppalaiset yhteiskunnallisen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot. Ensin tarkistus kaksi, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen tarkistus näin ollen raukeaa. Eli äänestämme näin muutetusta esityksestä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätösasmaesitys äänestyksenä. Esittelijä haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Hyvä puhemies, hyvät kollegat artiklas 57 nimissä myydän ää, loppuäänestyksen lykkäämistä päät, lainsäädäntöpäätöslauselmalle, koska käynnistämme neuvottelut uudestaan neuvoston kanssa. Kiitos etukäteen. Selvä. Eli nyt esi- esittelen ehdotuksesta. Äänestetään, kuka kannattaa tätä lykkäystä, kuka vastustaa, tyhjää. Näin ollen tämä ehdotus on hyväksytty. Lambert, olkaa hyvä. Niin seuraavaksi onkin teille metitön. Uh, Puhemies, hyvät kollegat. Olemme samassa tilanteessa, Sofia ja minä. Tätä mietintöä koskien haluan kiinnittää huomioon siihen, että tämä on aika poikkeuksellinen tapaus, kun sen jälkeen, kun trilogista saatiin menestyksekkäästi päätökseen, komissio, parlamentti ja neuvosto avoimesti julistivat sopimuksen ja puheenjohtajamaa, kun Tanskan pääministeri teki, niin, niin neuvosto on päättänyt tästä luopua. Eli tästä on neuvosto, tai äänestetään neuvoston kanssa sovitusta tekstistä, ja me vetoamme siihen, että neuvosto pysyy tässä sanamuodossa ja tekstissä, kuten sovittiin kesäkuun lopussa. Kun halutaan vielä antaa tilaa keskusteluihin, mutta kuitenkin keskusteluihin emme äänestä lopuäänestystä, ainakin tätä ehdotan teille vaan pyrimme pysymään tiukalla linjalla tässä asiassa. Haluan lisätä, että syy, miksi neuvosto haluaa luopua tästä sopimuksesta, on se, että voitaisiin estää meitä kaikkia tehokkaasti torjua veroparatiisia, mikä on itse todellakin häpeällistä. Kiitoksia. Äänestämme tästä ehdotuksesta ennen kuin äänestämme tästä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Eli äänestämme ensin tarkistuksesta kaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen, ai mitä? Edustaja Schlüter. Puhemies, haluaisin kuulla kommentit Kyprokselta puheenjohtajamaana. Ich verstehe die Frage. Ymmärrän yskän, mutta olisi miele mielelläni vastaisin tähän myönteisesti, mutta neuvosto ei ole paikalla, joten en nyt voi ikävä kyllä vastata tähän kysymykseen myönteisesti. No niin, sitten äänestämme näin muutetusta tekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme esittelijän ehdotuksesta, että loppuäänestystä lykätään äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei lykkyätykö vaan neuvotteluihin. Seuraavaksi Langen mietintö EUn sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano. Valiokunnalta on tullut paljon tarkistuksia Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 28 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 32 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 33 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 34 D. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus 35 mienhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten äänestämme näin muutetusta tekstistä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sieltä pyydettiin puheenvuoroa. President, liebe Kollegen, Kollegen. Puhemies, hyvät kollegat. Esitän sitä, että lykätään äänestystä ja lähetetään takaisin eh, valiokuntaan tämä päätöslausumasta mitä voidaan mennä trilogin. Kuka tukee tätä ehdotusta? Kuka vastustaa? Tyhjää hyväksytty. Eli lykkyä taas neuvotteluihin. Sitten Jörg Leichtfriedin mietintö. EUn ja Keski-Amerikan välisestä assosiasta tehdyn sopimuksen kahdenvälisen suojalausekkeen ja banaaneja koskevan vakautusmekanismin täytäntöönpano. Ensimmäisen ryhmän tarkastuksen äänestykseen valiokunnan tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 37, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 31. Nimen huutoäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 32. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 38. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 39, nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 40D, nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 41, niin menhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten näin muutetusta ehdotuksesta äänestys puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Esittelijä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, olemme nyt samassa tilanteessa kuin Kolumbian ja Perun osalta. Ja pyytäisin, ettei tätä äänestystä nyt pidetä ennen kuin neuvottelut on neuvoston ja komission kanssa saatu päätökseen. Eli että tämä asia palautetaan vielä valiokuntaan. Kiitos. Esittelin ehdotus äänestykseen. Kukaan puolesta? vastaan tyhjää hyväksytty menestystä neuvotteluihin. Sitten Rouva Geringer de Orenbergin mietintö, orpoteosten sallitut käyttötarkoitukset. Tarkistus 62 valiokunnalta äänestetään puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Näin muut tarkistukset raukeavat. Näin muutettu ehdotus sitten äänestykseen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten lainsäädäntöäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Päättyy. Ehdotus hyväksytty. Onnittelut. Sitten herra Moreiran mietintö. Yksipuolisten tulietuuksien myöntäminen hätäapuna Pakistanille. Tarkistus 47, teksti kokonaisuudessaan äänestyksen puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Näin muutettu ehdotus puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten lausuma äänestys nimenhuuta äänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sydämelliset onnittelut. Sitten äänestys kuudesta päätösalaisema esityksestä Syyrian tilanteesta. Tästä saa herra Kompendit puheenvuoron. Hyvät kollegat, minulla on suullinen tarkistusesitys, sanon sen englanniksi, jotta kaikki sen ymmärtävät. Kohta kaksi Tämä liittyy turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin. Tekstissä pyydetään, että EU ja lisäisin ja sen jäsenvaltioita ryhtymään vastuuntuntoisiin ja lisäisin vielä ja humanitaarisiin toimiin, jotta voidaan auttaa pakolaisia ja lisäisin tähän vielä ja turvapaikanhakijoita EUn jäsenvaltioissa. Tämä on ihan yksinkertainen asia, Tämän humanitaarista ja varmaan kristityt ja varmaan ateistitkin ne voivat tätä ehdotusta noudattaa. Kiitos. Kysyn, onko tähän tätä ehdotusta vastaan, jolla kuulla mitään herra Salfranca. Kiitos puhemies. Minä haluaisin selventää tätä tarkistusta, suurista tarkistusta, joka tuli vihreiltä. Minun ryhmäni yleensä ottaen noudattaa kompromisseja, joista on sovittu neuvotteluissa, mutta neuvotteluissa sanotaan, että EU ryhtyy sopiviin toimenpiteisiin, jotka ovat hyvin vastuullisia. Nämä toimenpiteet ovat humanitaarisia niin kuin tässä keskustelussa kävi selväksi Rova Ashtonin kanssa, tuo, kun keskustelimme Syyrian tilanteesta, sen jälkeen jos lisätään tämä sama sana, niin se on aivan turha, koska se ei lisää tähän sisältöön yhtään mitään, joten minun ryhmäni vastustaa tämän sanan lisäämistä. So. Ich muss trotzdem fragen, gibt es vier... Sitä täytyy, sitä on, mitä täytyy kysyä, että onko 40, jotka ovat vastaan. Tämä luku on saavutettu. Näin myötä ehdotettua esitystä ei voida hyväksyä. Sitten tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Hylätty. Sitten päätöslauselma kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Päätöslauselma Syyriasta on hyväksytty. Sitten päätös kuudesta päätöslauselmaehdotuksesta, joka koskee oikeudenkäyttöä Venäjällä. Tässä ei ole tarkistusehdotuksia, joten päätöslauselmasta äänestetään kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjiä. Näin päätöslauselma on hyväksytty. Sitten äänestyspäätöslauselma esityksestä talous- ja rahasioiden valiokunnalta, joka koskee ehdotusta eurooppalaiseksi pankkiunioniksi, joka esitettiin, esiteltiin eilen se kappale c Siinä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaanet. Tyhjiä. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Se on yksi selitteinen tulos. Johdantonsa kappale E, ensimmäinen osa. Jos välttämättä haluatte, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No nyt Johdatusakappaleesta E. Siihen on myös kahdessa osassa äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Tyhjiä hyväksytty näin muutettu ehdotus äänestykseen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Hyvät näistä herrat, näin on päästy äänestyksen loppuun. Sitten välittömästi aloitamme äänestysselitykset, joten sitä myöten pyydän, että ne, jotka eivät halua esittää äänestysselitystä, lähtisivät mahdollisimman nopeasti hiljaisesti salista pois. Keskeytän istunnon kahdeksi minuutiksi.